Państwa i otwieram dzisiejsze posiedzenie. Avaan tämän päiväisen istunnon. Kuten tiedätte, ensimmäinen kohta esityslistalla tänään on äänestys kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä. Ja asia koskee asetusta 1234-2007,